otsakkeet. Nytten itse viikon esityslistaan. Puheenjohtajakokouksessa 149 artiklan mukaisesti 14. tammikuuta hyväksytty teksti on jaettu teidän käyttöön. Tämän päivän osalta mitään ehdotuksia muutoksiksi ei ole esitetty. Keskiviikko-iltapäivään liittyen voinen ilmoittaa teille, että että seuraavanlainen ehdotus on esitetty. Kollega Lunatsekin teksti koskien Kosovaa koskeva assosiointisopimus sekä ISN aiheuttamat iskut käsitellään tässä järjestyksessä. Eli ensin Kosovo-kysymys ja sitten joukkomurhat, jonka takana on IS. Eli ensin kuulemme korkean edustajan lausumat Georgian ja Moldavia, Moldovan liittyen. Onko tähän muutokseen liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten asia on täten hyväksytty. Näin olemme hyväksyneet käsittelyjärjestyksen. Edustaja Lamberts, olkaa hyvä. Ah, Monsieur le Président, avant de déclarer... No niin, ennen kuin tämä hyväksyntä täällä todetaan, haluaisin esittää seuraavan huomion. Viime, koko, viime viikon puheenjohtajakokouksessa keskustelimme Tanskan tilanteesta. Komissaari, joka täällä on paikalla, hänellä ei ole mitään tekemistä asian kanssa, mutta joka tapauksessa tilanne on erittäin huolestuttava, koska siellä ollaan ottamassa käyttöön toimenpiteitä, jotka hyvin usein meidän mielestämme muodostavat rikkomuksia. Odottakaapa hetki. Joo, ei haittaa. Odotan. You want me to carry on in English no, or what? Parler en français parce qu'autrement on ne peut pas vérifier si la, ah, oui, ça, la traduction vrai, anglaise est... Ei kun puhukaa ranskaksi, jotta muuten ei voida tarkistaa, että laitteet toimivat. Tietysti aina minun englantiani ihan tulkit voivat kääntää sitä oikealle englannille. Näinhän voidaan myöskin tehdä. No nyt tuntuisi toimivan. Eli Tanskan tilanne on huolestuttava siinä mielessä, että siinä on ollaan ottamassa käyttöön toimenpiteitä ja ne on tarkoitus hyväksyä 26.1. lopullisesti sellaiset toimenpiteet, jotka usein meidän mielestämme ovat ristiriidassa unionin arvojen kanssa. Keskustelimme tästä asiasta puheenjohtajakokouksessa ja päätimme prosessista, joka se seuraava, että tänä iltana kansanvapauksien valiokunta kuulee Tanskan hallituksen edustajaa ja tuon kokouksen jälkeen kansanvapauksien valiokunnan jäsenet kokoontuvat ja päättävät siitä, että tarvitseeko asiasta keskustella täysistunnossa. Me emme edelleenkään siis tiedä, että milloin tätä Tanskan hallituksen edustajaa kuullaan. Tänä iltana joka tapauksessa ja varmaan myös se, että koordinaattorit eivät kokoonnu vielä tänä iltana. Eli tässä tapauksessa minusta olisi aivan luonnollista, hyvä puhemies, että me täällä valmistautuisimme keskustelemaan Tanskan kysymyksestä, sillä me emme vieläkään tiedä, aikooko Libi, Libe-valiokunta suuressa viisaudessaan päättää siitä ja milloin se ehtii kuulla Tanskan hallituksen edustaja? Saattaa olla tietysti, että parlamentti keskustelee tästä sitten post factum myöskin, eli vasta helmikuun ensimmäisessä kokouksessa, mutta, ja tämän totesin puheenjohtajakokouksessa, samalla ymmärrän aivan hyvin sen, että Euroopan komissio voi ottaa kantaa vasta päätöksiin, joita on jäsenvaltiossa tehty, kun taas tämällä, tällä parlamentilla on varoittajan rooli. Siitä syystä olemme sitä mieltä, että se keskustelu, jota tässä parlamentissa käydään, sen pitää tapahtua ennen, ennen siis kuin Tanskan hallitusasiasta päättää. Ja näin kun Libe vielä tässä kokoontuu, meidän täytyy jättää tilaa tällaiselle keskustelulle mahdollisesti. Ja jos kävisikin niin onnellisesti, että Libe pystyy kokoontumaan ja koordinaattorit arvioivat, että tätä tarvitsee, niin silloin meillä on tuo mahdollisuus käydä tuota keskustelua täällä. Kiitokset edustaja Lamberts. Eiköhän asia tullut selväksi. Edustaja Lamberts, tänään kuulin, että kansalaisvaliokunta ei halua käsitellä nimenomaista asiaa tänään, ja tästäpä syystä pyysin valiokunnan puheenjohtajaa järjestämään valiokunnan kokouksen huomenna ja olen valmis milloin tahansa huomenna hyväksymään tällaisen kokouksen, eli että huomisiltana voisi pöydällä olla valiokunnan päätelmät ja se riittäisi vielä siihen, että keskiviikkona tai torstaina täysistunnossa asiasta keskusteltaisiin. Ymmärrän toki, mistä kenkä purustaa. Tänään esityslista on liian täynnä livevaliokunnassa, mutta pyysin Moraesia, että huomenna tällainen kokous ainakin koordinaattoreiden tasolla järjestettäisiin. Haluaisin vielä tarkentaa. Siis on hyvä, että järjestetään joko koordinaattorin kokous tai sitten koko valiokunnan kokous niin, että paikalla on taas hallituksen edustaja. Edustaja Lamberts, ei ole mitään järkeä, että ilman Tanskan hallituksen edustajaa asiasta keskusteltaisiin. Mitä siis järkeä siinä olisi? Tänään keskustelin Tanskan pääministerin kanssa puhelimitse ja pyysin häntä lähettämään tänne edustajansa. Edustaja Viva. Puhemies, haluaisin pontavasti tukea, tukea sitä, kuinka ehdotitte toimittavan tässä kysymyksessä. Eli että annamme Libe-valiokunnan nyt rauhassa katsoa tilannetta. Ja omani, oman ryhmäni puolesta haluaisin sanoa, että jos tällä tavoin lähdemme jokaisessa kansallisessa tapauksessa toimimaan, miten, kuten vihreät nyt tekevät, niin silloin teemme hallaa Euroopan hankkeelle. Tässä Tanskan tapauksessa on kyse äänestyksestä, lainsäädäntökysymyksestä. Meidän pitää tässä nyt kunnioittaa Tanskan kollegoita. Heillä pitää olla oikeus päättää omista maahanmuuttokysymyksistään. Mutta oma ryhmän ei pidä tätä asiaa kiireellisenä. Edustaja Zimmer. Herr President, Puhemies, minäkin tuen menettelytapaa, jota ehdotitte, ja luotan siihen, että huomenna saamme asiasta tietoa. Ja herra Weberille sanoisin vielä, että tässä ei ole kyse ennakkotapauksesta tai mistä tahansa tavallisesta lainsäädäntömenettelystä. Tässä on kyse siitä, kunnioitammeko jatkossakin Euroopan arvoja, pakolaisoikeutta. Eh, tähän ei liity se, että takavarikoidaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden omaisuutta. Hyvä, olemme asiasta varmaankin samaa mieltä. Tänään tulen olemaan vielä edustaja Moraisiin yhteydessä varmistaakseni, että huomenna tällainen kokous voidaan todellakin järjestää. Hyvä. Onko Esityslistaan liittyen vielä jotain muita huomioita ei näytä olevan, joten Edustaja Marias, esityslistaan liittyenkö? Eli myöhemmin teidän asianne. Siinä tapauksessa pääsemme edustaja Langerin mietintöön aiheesta EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Arvoisa esittelijä, puheenvuoro on teillä